on edessämme eh, tästä 24 eh, kuukauden valmisteluaika ja eh, sen jälkeen pitää olla valmiina. Niinpä minulla on pyyntö. Erinomainen tiedotuskampanja on ollut lentoliikenteestä, joten minä pyytäisin komission jäseneltä, että kahden vuoden kuluttua sen jälkeen, kun tulee voimaan tämä asetus, Toivoisin, että silloin järjestetään vähintään yhtä mittava tiedotuskampanja kuin lentoliikenteessä. E- eurooppalaiset ansaitsevat sen. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt ja äänestys toimitaan huomenna puolelta päivän. Now we pass, we, we move. No niin, sitten Seuraavaksi suositus toiseen käsittelyyn. Ann Jensenin mietintö. Tieliikennealan älykkäät liikennejärjestelmät sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapinnat. Ja puheenvuoron saa esittelijä. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Tack, herr Fomen. Eh, arvoisa puhemies. Mistä tässä on kyse? Älykkäät liikennejärjestelmät, ne ovat järjestelmiä, jotka parantavat tehokkuutta liikenteessä niin, että kunnioitetaan suojellaan myös luontoa. Kyse on sekä GPSstä että erilaisista tietullijärjestelmistä. Me tunnemme jo tällaisia järjestelmiä, mutta on myös paljon muita asioita, joita valmistellaan. Nämä järjestelmät edesauttavat siinä, että meillä on paremmat paremmin tietoa tilanteista, onko ollut liikenneonnettomuus jossakin. Meillä on automaattisia järjestelmiä, jotka hälyttävät äh, automa- äh, auto onnettomuustilanteessa, jotta apu saadaan paikalle nopeammin. Tässä mietinnössä minulla oli vastassa heti äh, alussa tiettyjä turhaumia, koska kyse on hyvin moniulotteisesta asiasta. Niinpä Minun piti aluksi katsoa, mikä on tilanne näiden järjestelmien osalta. Olin pahoillani, että tällaisia järjestelmiä ei ole olemassa jo. Öö, niinpä ne ihmiset ovat jääneet usein jumiin öö, moniin tilanteisiin. Öö, nämä olisi voitu välttää nämä tilanteet, jos olisi ollut järjestelmiä käytössä. Tässä komissio puhui siitä, että meillä ei ole ollut sellaisia normeja ja standardeja, joiden avulla olisi näitä järjestelmiä voitu kehittää ja niin, että ne olisivat sovellettavissa maasta toiseen, esimerkiksi tielle tai reitille Göteborgista Palermoon. Kyse on siitä, että käytetään myös nykyisiä järjestelmiä ilman, että autot jumiutuvat äh, sen tähden, että järjestelmät eivät äh, voi toimia yhdessä. Kyse on neljästä alueesta ja kuudesta äh, toimintasuunnitelmasta. Kyse on myös siitä, että annetaan tietoa turvallisuustilanteesta tieliikenteessä aivan yleisesti ja minun mielestäni erityisen tärkeää on se, että kuljettajat voivat saada tietoa paikotus, turvallisista paikotusalueista ja näin he eivät ole niin stressaatuneita silloin, kun nämä tekevät työtään. Meillä on ollut edessämme tiettyjä käytännön sovellusongelmia – Niinpä on pitänyt määritellä ensin sellaiset alueet, joissa on yhteiset mahdollisuuksia yhteisiin säädöksiin. Ja kyse on nimenomaan käytännön sovelluksista. Me olemme miettineet tässä kahta vaihetta. Ensinnäkin määrittelyvaihe, jonka jälkeen tulee täytäntöönpanovaihe. Ja työ, yhteistyö on ollut erittäin hyvää Haluaisin kiittää erityisesti edustajia eh, mm, Tihau, Koch ja Prevuls. Yhteistyö on ollut erittäin eh, eh, kiinteätä tässä. Ruotsi on nimenomaan puheenjohtajakaudellaan tehnyt töitä, jotta saadaan tämä nopeasti läpi. Ja haluaisin kiittää vielä komissiota Komissio on todellakin auttanut siinä, että tämä teksti eh, saataisiin aikaan ja edesauttanut myös toimintaan. Kiitos. Jensen, eh, now the floor. Kiitoksia Jensen. Seuraavaksi komission jäsen Kallas, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos puhemies. Arvoisat eh, parlamentaarikot, minä haluaisin kiittää kiittää eh, Euroopan parlamenttia, erityisesti esittelijä Jenseniä eh, tästä työstä, aivan kuten varjoesittelijöitäkin. Tämä on ollut hyvä, hyvin tärkeä työ, jossa te olette tukeneet komission näkemystä. Ja tässä vaiheessa minä haluaisin vielä kerran voimakkaasti korostaa, kuinka tärkeää tämä poliittisesti on. Dymi, dynaaminen eh, liikenteen ohjaus, kaikki elektroninen eh, toiminta, joka liittyy matkustusaikoihin, kaikki tämä parantaa turvallisuutta. Komissio on käyttänyt 20 viime vuoden aikana monia keinoja löytääkseen ratkaisuja, mutta näiden ilman tällaisia älyllisiä järjestelmiä, niin e, tämä olisi mennyt huonommin ja tämä on sirpaloitunut matkan varrella ja me tarvitsemme standardointia tälle alalle, jotta sitten työllisyyttäkin voidaan kohentaa. On puitedirektiiviehdotus tältä alalta, joka liittyy maantieliikenteeseen ja näihin rajapintoihin. Direktiivin kohdalla tässä on kompromissi tässä on käyty neuvotteluja neuvoston kanssa ja ehdotuksen sisältö on otettu huomioon. Olen erityisen iloinen siitä, että Rova Jensenin eh, ehdotus meni valiokuntakäsittelyssä läpi ja minä katson luottavaisesti tulevaisuuteen, että parlamentti voi tästä huomenna täysistunnossa äänestää. Hyvin paljon työtä sitten komissiolla on jatkossa, kun se täytäntöön panee direktiivin. Tässä on sekä julkinen että yksityinen sektori mukana. Thank you very much, Mrs. Uh, Kiitoksia. Rakallas. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Dieter Koch puolitoista minuuttia. Ja, vielen Dank, sehr geehrter... Kiitoksia komission jäsen, hyvät kollegat. Meillä on kohta äänestys direktiivistä, joka liittyy älykkäisiin liikennejärjestelmiin. Ja tämä on hyvin tärkeä asia kaikkien liikennejärjestelyiden osalta. Ja voidaan jo puhua, että olemme siirtymässä uuteen liikenneaikaan. Meidän täytyy toteuttaa toteuttaa kohdennetusti nämä suunnitelmat ja taata se, että älykkäät liikennejärjestelmät ovat integroitu osa uusia ajoneuvoja ja infrastruktuureja. Ja kuluttajan kannalta on ensinnäkin tärkeää, että älykkäät liikennejärjestelmät ovat pakollisia, mutta milloin se ei vielä ole löyty lukkoon, mutta henkilökohtaisesti olisin kuitenkin pitänyt sitä hyvänä. Toiseksi tämä vaikuttaa huomattavasti siihen, että liikenne on turvallisempaa, tehokkaampaa ja puhtaampaa, ja meillä on uusia komodaliteettimuotoja ja voimme esimerkiksi yhdistää erilaisia liikennemuotoja paremmin. Kolmanneksi tässä on korkea tietosuojataso ja neljänneksi tässä optimoidaan infrastruktuureja ja kapasiteetteja ja viidenneksi tässä on hyvin paljon lisää palveluita yrityksille ja yksityishenkilöille. Älykkäät liikennejärjestelmät liittyvät harmonisesti tulevaisuuden liikenteeseen ja myöskin EU 2020-strategiaan, koska siinä on hyvin paljon tutkimus- ja kehitysmahdollisuuksia. Ja yhteensopivuusvaatimus vanhojen ja olemassa olevien järjestelmien välillä vastaa parlamentin vaatimuksia. Ja EPP nimissä pyytäisin, että komissio mahdollisimman nopeasti loisi nämä standardit e-callin ja muiden informaatioinfrastruktuurin osalta, esimerkiksi varausjärjestelmien osalta, jotta tämä prosessi voidaan saada käyntiin mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Match. Kiitoksia. Koh. Ja seuraavaksi Tikau. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät eh, edustajat, eh, tässä äh, tieliikenteen alalla äh, halutaan saada aikaan älykkäät järjestelmät. Äh, tämä on erittäin tärkeää ajatellen turvallisuutta. Haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä, varjoesittelijöitä siitä, että on laajennettu tämän direktiivin soviltamisalaa niin, että on otettu mukaan myös muut liikennemuodot. Ja tässä mukaan tulevat matkustajat, ajoneuvot ja infrastruktuurit. Ja tässä käytetään liittymiä myös muihin liikennemuotoihin. Ensimmäinen, ensimmäisessä käsittelyssä tuli hyvin laaja soveltamisala esiin jo. Direktiivissä on neljä prioriteettialuetta ajatellen täytäntöönpanoa Komissio on sitoutunut hyväksymään hyvin nopeasti määrittelyvaiheen 2014 pitäisi antaa Eurooppa-tasolla jo tietoa multimodaalisesta toiminnasta ja reaaliaikaista tietoa liikenteestä pitäisi antaa myös kattavasti tietoa tieliikenneturvallisuudesta. 2012 pitäisi olla hätäpuhelujärjestelmä käytössä, 2012, 2013 pitäisi tietoa varattomista pysäköintialueista ja nyt meillä on tarkoitus, että tässä tämä hyväksytään, kun Lisabonin sopimus on tullut voimaan. Ja kyse on siitä, että komitologiasäännökset korvataan delegoidulla säädöksillä. Me toivomme, että komissio ja jäsenvaltiot käyttävät riittävästi varoja näihin ITS-järjestelmiin. Kiitos. Now the floor. Kiitoksia. Seuraavaksi Meissner. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Dieter Koch on aivan oikeassa. Tässä eh, on nyt uusi aikakausi alkamassa. Minä huomasin viime vuonna, kuinka kuorma-autot keskustelivat keskenään. Tämä kuulostaa aivan hullulta, mutta se oli sellaista älykästä liikennekulttuuria, jota tulevaisuudessa näemme enemmän. Eh, tällä tavalla tiettyjen varusteiden avulla eh, kuormatut voivat saada tietoa toisistaan ja voivat jopa ilmoittaa tulevista mahdollisista tilanteista tiellä. Anne Jensen on tehnyt hyvää työtä. Hän on antanut yleiskatsauksen kaikesta siitä, mitä meillä on ja kaikesta siitä, mitä me tulevaisuudessa tarvitsemme, jotta meillä olisi vähemmän onnettomuuksia ja jotta voisimme ruuhkia välttää. Ja aivan viimeiseksi sanoisin Saksasta, että meillä on myös moottoriteillä tällaisia automaattisia nopeusnäyttöjä ja sehän on aina hyvä kuljettajalle tietää, miten on ja silloin se on myös ympäristöllekin hyvä ja näin on myös vähemmän onnettomuuksia. Colleague, now. Kiitoksia. Seuraavaksi Brepuls. Yksi minuutti, puolitoista minuuttia. Think. sorry. Uh, dank u voorzitter. Uh, ik ben uiteraard ook heel... Niin, kiitoksia puhemies olen erittäin iloinen siitä, että vihdoinkin meillä on eurooppalaiset puitteet STIlle, ja kuten on jo puhuttu, oli vaikea saada aikaan tämä tulos, ja tämä johtuu esittelijämme Jensenin sinnikkyydestä näissä vaikeissa neuvotteluissa, jonka ansiosta meillä on tämä tulos ja suuri kiitos Jensenille. Kun nähdään, millaisia saasteongelmia on tai ruuhkaongelmia, jotka jatkuvasti jatko, pahenevat, emme voi aliarvioida tämän hankkeen merkitystä. Meidän pitää löytää innovatiivisia ratkaisuja. Ja eurooppalainen lähestymistapa on nyt erityisen tärkeä, koska mahdollisuudet älykkäiden liikennejärjestelmien kautta voidaan hyödyntää ainoastaan, jos me toimimme sirpaloidusti. Meidän täytyy koinoida näitä toimia Euroopan tasolla mutta tämä on vasta ensimmäinen vaihe, vaikkakin tämä on myöskin hyvin tärkeä. Komission jäsenvaltioiden on tulevina vuosina seurattava hyvin, nopea, hyvin tarkkaan näitä prioriteettitoimia, joita on pantu täytäntöön. Ja meillä on jo mennyt hukkaan jo kuusi kuukautta, kun ajatellaan komission aikataulua johtuen näistä delegoidusta säädöksistä. Mutta yleisesti ottaen katson, että meidän täytyy valvoa sitä, että Kyseiset palvelut ovat helppokäyttöisiä eri käyttäjäryhmille ja olemme iloisia siitä, että jotkut säädökset on tarkoitettu havoittuville käyttäjäryhmille. Meidän täytyy kiinnittää huomiota heidän tilanteensa, koska silloin he voi parantaa koko tieliikennetilannetta. Kiitoksia. Seuraavaksi Rosbach, puolitoista minuuttia. I min bils forrude sidder der en lille elektronisk... Kiitoksia puhemies. Minulla on tuulilasissani eh, pieni laite, jonka avulla eh, voin hoitaa eh, tietulimaksun. Ja minä toivoisin, että tätä samaa järjestelmää voisin käyttää myös naapurimaassa. Se olisi oikein mukavaa, koska tällä tavoin voisin helposti matkustaa maasta toiseen Euroopassa. Ja tähänhän Anna Jensenkin pyrkii ajatellen niitä, jotka liikkuvat paljon Euroopan teillä. Kiitoksia Annelle merkittävästä työstä tämän direktiivin parissa. Tässä direktiivissä on paljon konkreettisia teknisiä näkökohtia ja minä voin vain rohkaista siihen, että todellakin mennään eteenpäin eri termien hyväksymisessä tässä tämä asia on erittäin tärkeä varsinkin kuorma-autoilijoille, kuorma-auton kuljettajille. Meidän pitää ottaa huomioon nämä hyvät aikomukset, joita tässä takana on. Neuvosto ei ole kaikesta aivan samaa mieltä, mutta minun mielestäni meidän pitäisi mennä eteenpäin vaiheittain ja meidän pitäisi myös osoittaa poliittista tahtoa myös muille liikennemuodoille. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Kumutsakos puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kun me käytämme näitä älykkäitä tieliikennejärjestelmiä, niin täytyy miettiä, kuinka tämä toimii yhdessä kaikkien muiden järjestelmien kanssa. Ja on todellakin liikennepolitiikan haaste tässä Euroopalle. Aikaisemmin puhuttiin aivan uudesta kaudesta, joka on alkamassa, ja sehän on aivan oikein. Kun me käytämme ITS, niin me saamme lisää tehokkuutta ja lisää turvallisuutta liikennejärjestelmiin. Ja sen lisäksi me saavutamme eh, tavoitteemme ystävällisestä ja puhtaasta liikenteestä. Mitä tässä näihin puitteisiin tulee, niin kun ITS kehittyy siinä, se on hyödyllinen asia meille kaikille. Vapaaehtoisesti tässä ei ole vielä edetty, mutta nyt me tarvitsemme jonkinlaisen minimistandardisoinnin tälle sektorille. Ja meidän tulee nähdä nämä järjestelmät eh, sitten käytössä. Aivan kuten eh, esittelijä sanoi, niin tästä voidaan mennä eteenpäin. Jos me hyväksymme tämän huomenna, niin sitten me voimme vahvistaa, vahvistaa sen. Meillä on ollut hyvin ankarat keskustelut aivan viime aikoihin asti ja nyt on aika sitten mennä eteenpäin. meidän ei pidä enää lisää viivästyksiä tähän aiheuttaa. Thank you, dear colleague. Kiitoksia. Seuraavaksi Ajala Sender, puolitoista minuuttia. Gracias, presidente. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kiittää ja onnitella Jenseniä hänen sitkeydestään näiden älykkäiden liikennejärjestelmien osalta. Näin on saatu aikaan enemmän harmonisointia ja myöskin yhteensopivuutta, mikä on keskeistä. Olen nyt lukenut hiljattain, miten esimerkiksi SNCB Brysselissä ehdotti autoilijoille tietoa reaaliajassa liikenteestä, jota voisivat tehdä etukäteen päätöksiä liikennemuotojen yhteensopivuuden suhteen. Ja tämä on yksi tulevaisuuden seikkoja, joista Jensenkin puhui. Ja harmonisoinnilla tätä voidaan laajentaa huomattavasti koko Eurooppaan. Tämä yhteen sopivuus ja tämä älykäs vuoropuhelu järjestelmien välillä voi myöskin parantaa tieliikenneturvallisuutta ja haluaisin myöskin kiinnittää huomiota näihin turvallisuuskysymyksiin ja siihen, että tämä e-call-järjestelmä laitetaan koko Eurooppaan. Tulevaisuudessa voidaan miettiä infrastruktuureja Euroopan tasolla, mutta sen lisäksi erityisesti ajoneuvojen osalta maaseudulla, joissa esimerkiksi omassa maassani usein on onnettomuus ja henkilö menehtyy, koska ei ole ehditty ajoissa paikalle. Ja toivottavasti tätä tilannetta voidaan parantaa. Ja sitten on myöskin erityisiä parkkialueita kuorma-autoille. Se on erittäin tärkeää ja tätä pitää laajentaa tulevaisuudessa vielä enemmän eurooppalaisilla moottoriteillä – ja sitten vielä Galilea on foorumi, joka liittyy näihin palveluihin. Ja todellakin toivon, että Kallas ja Tajani onnistuvat etenemään näissä kysymyksissä, koska älykkäät liikennejärjestelmät liittyvät myöskin Galileon tulevaisuuteen. Kiitos. Now the floor to me. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Rossi, yksi minuutti. Presidente, Kiitoksia puhemies. On liikenteen parempi hallinnointi, eh, liikenneturvallisuus, ne ovat tärkeitä asioita älykkäissä liikennejärjestelmissä. On hyvä, että saadaan jatkuvuutta palveluille tätä kautta myös liikennehallinnolle. Ja tärkeintä on myös rahoitusvaikutus tässä uudessa järjestelmässä, koska rajapinnat eh, eri liikennemuodoissa ovat sellaisia, että voimme saada tästä yhteishyötyjä. Niinpä olisi erittäin hyvä ajatus, että arvioidaan myös alueelliset näkökohdat liikenteessä ja yhteysmahdollisuudet eri liikennemuodoissa, jotta voimme täytäntöön panna täysin nämä järjestelmät. meidän pitää arvioida sitä, mitä nämä järjestelmä toimii kriisin hetkellä ja eh, tässä pitäisi keskustella paikallisviranomaisten kanssa, jotta annetaan nopeita vastauksia ongelmiin. Eh, Kiitoksia. Ja seuraavaksi Kosa, puolitoista minuuttia. Köszönöm szépen a szót. Magam is szeretném üdvözölni az intelligens... Hyvä puhemies, minä haluaisin eh, tätä mm, tervehtiä eh, tätä mietintöä, niin tämä on hyvä asia, mutta kolme kommenttia minulla tästä olisi. Me äh, tässä aikaisemmin puhuimme matkustajien äh, oikeuksista, joihin parlamentti on hyvin sitoutunut äh, myöskin vammaisten kohdalla. Mutta meidän täytyy tässä myös, myös muistaa ihmiset, joilla, joilla on joku vamma. Ja kun me järjestelmää nyt kehitämme, niin sen pitäisi olla jatkuvasti esillä. Tiedottaminen on hyvin tärkeää. Meidän täytyy poistaa esteitä eh, ihmisten väliltä. Ja me myös eh, tiedämme, että eräitä vaikutusarvioita on tekemättä. Me emme tiedä, minkälaisia kustannuksia näistä järjestelmien käytöstä tulee. Me tarvitsemme erityisrahoitusta tälle sektorille ja varmistaaksemme, että Itä-Euroopan maissakin tämä voidaan toteuttaa. Kiitoksia sitä menettelymän puhujalistaa. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Marin eh, Kiitoksia, puhemies. Kun luodaan yhtenäiset puitteet koordinoituun toimintaan. Se on merkittävä vaihe, kun uudistamme liikennealaa ja jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön näiden älykkäiden liikennejärjestelmien koordinointua yhteen sopivalla tavalla. Esittelijänä katson, että älykkäät liikennejärjestelmät ovat aivan ehdottoman tärkeitä rautateillä, kun ajatellaan esimerkiksi liikenteen hallintaa. Meillä on oltava vastavuoroista tunnustamista kansallisten sertifikaattien osalta ja myöskin tietokoneohjelmien osalta. Ja se, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus noudattaa uusia vaatimuksia uudistamalla omia järjestelmiään, on tietysti myönteinen seikka. Ja tällä tavalla voidaan välttää se, että luomme maantieteellisiä epätasapainotilanteita. Kelly. Kiitoksia sitten Sean Kelly. Kiitoksia eh, puhemies. Nyt voitaisiin sanoa, että olisi hölmöä vastustaa näitä eh, älykkäitä liikennejärjestelmiä, eikä niitä voidakaan vastustaa. Eh, haluan onnitella esittelijä Jenseniä ja Kallasia siitä, että edistetään ympäristöystävällisyyttä maanteiden turvallisuutta, kunnon pysäköintijärjestelmiä. Nämä ovat erinomaisia etuja tienkäyttäjille. Mitä sitten tulee tie, liikenneturvallisuuteen, minä haluaisin, että tässä painotetaan vielä sitä vaikutusta, joka on eh, nopeudella ja eh, kuljettajilla tieturvallisuuteen. Haluaisin tässä sanoa eh, rouva Jensenille kiitokset Tällä tavoin äh, tien käyttö on hyödyllistä äh, kaikille käyttäjille. Kiitos. To Mr. Kancha. Kiitoksia sitten Kancha. Grazie Presidente, credo, credo molto utile la definizione. Kiitoksia. Minä uskoisin, että nämä määritelmät tässä koordinointipuolella ovat hyvin tärkeitä, koska tällä tavalla me voimme soveltaa ITS erilaisiin kuljetusvälineisiin. Ensin meidän täytyisi muistaa tämä turvallinen mm, pysäköintialue. Ja toinen asia, minkä haluan ottaa se esille, on se, että kun puhumme turvallisuudesta, kuljettajilla on niin paljon tietoa käytettävissään, että he eivät aina tiedä, miten sitä pitäisi käyttää. Tähän täytyy kiinnittää kiinnittää huomiota, koska kuljettajia vaaditaan kiinnittämään huomiota kaikkeen muuhun paitsi kuljettamiseen. Ja se onkin tärkeä asia muistaa. Rouva Jensenin ehdotus on hyvän suuntainen. Siinä on paljon hyvää ja halutaan mennä eteenpäin, mutta täytyy aina muistaa, että kuljettaja kuljettaa. Kiitoksia. Seuraavaksi Obermeier. Kiitoksia puhemies. Turvallisuus tieliikenteessä. No, se liittyy neljän alaan ja haluaisin puhua niistä lyhyesti. Ensinnäkin komission ehdotukset, jotka liittyvät näiden giga-ajoneuvojen käyttöön ottamiseen. Ne vaarantaisivat liikenteen Euroopassa ja tällaisia jättiläismäisiä ajoneuvoja ei ole tarkoitettu Euroopan teille, sillä olisi katastrofaalisia seurauksia. Katastrofaalisia seuraamuksia on ollut ja ne osoittavat, että meidän pitää parantaa myöskin ajoneuvojen turvallisuutta. Ja meillä pitäisi Euroopassa olla eurooppalaisia automaattisia sammutusjärjestelmiä, Ne ovat suhteellisen edullisia toimia, joilla voitaisiin huomattavasti parantaa turvallisuutta. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Ron Sullin. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Euroopan kansalaiset valmistelevat, valmistautuvat kesälomiinsa mutta valitettavasti aivan kuten joka vuosi lennot ovat myöhässä ja matkatavarat jäävät matkaan ja sitten he, kärsivät auringossa. Me olemme eh, tottuneet näihin liikennekatastrofeihin. Viime viikolla esitin kysymyksen komissiolle tästä asiasta. Se, että käynnistettäisiin nyt matkustajien oikeuksista tiedotuskampanja, se on erittäin ajankohtainen asia, mutta se ei kyllä riitä, eh, että vältetään näitä tilanteita. Liian usein matkustajien oikeuksia poljetaan ja heidän pitää odottaa kuukausia korvauksia. Niinpä eh, tiedotus on tärkeää eh, näistä oikeuksista, mutta on tärkeää, että eh, koko Euroopassa noudatetaan näitä matkustajien oikeuksia. Tässä pitää olla tiettyjä käytännön toimia. Ajattelen niitä, mitä tapahtumia, joita on ollut. Kiitoksia. Sitten komission jäsen Siivi Kallas, olkaa hyvä. Mr. President, honorable members. Hyvä puhemies, hyvät edustajat. Jälleen kerran haluaisin kiittää parlamenttia ja erityisesti edustaja Jenseniä loistavasta työstä tässä lainsäädäntöprosessissa, kun pyrimme ITS-järjestelmää direktiiviä saamaan eteenpäin. Meillä on paljon tärkeää työtä edessämme, kun panemme täytäntöön tätä direktiiviä. Me olemme todellakin sitoutuneet eh, komission puolelta eh, tähän seitsemän vuotta on mennyt eh, siihen, että yhteisiä sääntöjä on luotu. Ja nyt me, meidän täytyy saada säännöt sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Kiitos huomioon. Kiitoksia komission jäsen. Seuraavaksi esittelijä Jensen, olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita näistä kommenteista. Tämä keskustelu on osoittanut, että on hyvin paljon innokkuutta tästä aiheesta ja paljon odotuksia. Ja toivottavasti saamme aikaan hyviä tuloksia tällä alalla. Ja haluaisin kiittää komission jäsenettä lupauksesta puuttua näihin asioihin, jotta asioita viedään eteenpäin ja että hän on valmis tekemään tiivistä yhteistyötä kaikkien osapuolten kanssa tällä saralla. Mutta komissio on ehdottanut yhteistyötä myöskin jäsenvaltioiden kanssa näissä kysymyksissä. Ja jäsenvaltioissa on paljon hermostuneisuutta, koska olisi mahdollista, että jotkut jäsenvaltiot, jotka ovat jo investoineet näihin älykkäisiin liikennejärjestelmiin, joutuisivatkin noudattamaan muita standardeja. Ja nyt meidän olisi tämän lainsäädännön jälkeen otettava käyttöön järjestelmä, jonka puitteissa asiantuntijat ja jäsenvaltiot voivat keskustella komission kanssa kaikista näistä kysymyksistä. Ja toivottavasti nämä käytännön hankkeet ja suunnitelmat toteutetaan ja että niistä ollaan samaa mieltä ja minä uskon, että olemme tehneet paljon työtä, jotta asiat ovat edenneet tähän pisteeseen. Ja meillä pitäisi olla asiakirja, joka pohjautuu sille, mitä tapahtuu, ja joka ei ole mikään ylhäältä määritelty direktiivi, vaan pitää käydä todellista vuoropuhelua. Parlamentissa on keskusteltu älykkäistä liikennejärjestelmistä. En tiedä, olenko sitä meistä älykkäämpiä vai tyhmempiä, mutta tämänkin avulla olemme ajatelleet, että meidän pitäisi käyttää näitä järjestelmiä älykkäästi. Ja kyse ei ole pelkästään siitä, että laite sanoo, että mene oikealle, mene vasemmalle, vaan näiden älykkäiden liikennejärjestelmien täytyy olla käytössä älykkäämmin. Kiitos. Mm, debate is closed. Kiitoksia. Tämä keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivin. Seuraavaksi siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Sterksin mietintö. Yhteisön jäsenvaltioiden satamin saapuvia tai satamista lähteviä aluksia koskevat ilmoitusmuodollisuudet. Ja puheenvuoron saa esitteli.